hänen suosituksensa. Äänestysselityksiä varten edustaja Morvai on pyytänyt puheenvuoron. Teillä on yksi minuutti, olkaa hyvä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 di uscire dall'aula. Tämä muuten osoita mitään kohtelaisuutta äänestäjä kohtaan. Olen aivan samaa mieltä, mutta pyytäisin, että kollegat, jotka pystyvät salista, kunnioittaisivat puhujia. Voimme pitää kahden minuutin tauon, jos haluatte, ennen kuin aloitamme nämä äänestysselitykset. possiamo iniziare. Eh, le dichiarazioni di voto sull'accordo. Voimme siirtyä äänestysselityksiin koskien Euroopan unionin ja Kosovon välistä vakautus- ja sosiaalityösopimusta. Urke Lunacekin suositus. Edustaja Morvai saa puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, puhemies. Vakaus- ja assosiaatio sopimus on asia, jonka yhteydessä äänestin tyhjää erinäisistä syistä. Olisin äänestänyt puolesta kyllä mielelläni, koska kansainvälinen yhteisö on onnistunut varmistamaan täyden autonomian serbianlaiselle vähemmistölle. Ja johtopäätös, jonka tästä teen, on se, että unkarilaiset asuvat Serbiassa – Heidänkin pitäisi saada yhtä lailla täysimittainen autonomia ja itsemääräämisoikeus. Mutta loppujen lopuksi en voinut äänestää tämän puolesta, koska henkilökohtaisesti olen voinut havaita, kuinka Kosovosta tulee pakolaisia Unkariin ja sitten he siellä valitetaan kaauksesta ja korruptiosta ja ties mistä. Ja olisi suorastaan ihme, mikäli tuolloin valitsevat olosuhteet olisivat millään tavalla erilaisia kuin ne, mitä tässä mietinnössä nyt kuvataan. Ihmeellisesti tapahtuu, mikä tilanne olisi nyt toisin. Onorevole Deva per un minuto. Edustaja Deva, yksi minuutti, olkaa hyvä. Onorevole Deva. Edustaja Deva. Dove? Non c'è. Allora, Hän ei olekaan paikalla, joten Ilmeisesti hän ei halua käyttää puheenvuoroa. Is it me? Yeah. Minäkö se olen? Mr. Chairman, um... Puhemies. Tämä Kosovon vakauttamiskysymys on erittäin tärkeä asia Euroopan unionin edistäessä rauhaa ja vakautta Välimeren alueella. Kosovossa on ollut hyvin paljon Äh, ongelmia ja Kosovo on esimerkki maasta, joka äh, no, on noussut poliittisista ongelmista kohti poliittista vakautta. Mehän olemme käsitelleet äh, Kosovoa aiemmin, mutta nyt viime aikoina meillä on ollut muita huolenaiheita. Haluaisin muistuttaa että tänä aamuna olemme nyt puhuneet tästä maasta jälleen, maasta, joka kovasti on kärsinyt ja joka kaipaa ystävyyttämme. Kiitoksia seuraavana edustajien Jaar. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin puolesta. Tietenkään kaikki ei ole kunnossa Kosovossa. Paljonkin kritiikkiä voidaan esittää politiikan alalla korruption suhteenkin sekä sen suhteen, että oikeusvaltioperiaate ei toteudu, oikeusjärjestelmä ei vielä toimi. Kuitenkin Kosovon kanssa on tehtävä yhteistyötä ja mm, jäsenyyden ja eh, ei-jäsenyyden välillä täytyy olla myös harmaata aluetta. Kyllä meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden naapurimaidemme kanssa, jos niiden ihmiset, niiden kansalaiset joutuvat toivottomuuden tilaan niin talouden kuin poliittisen vakaudenkin suhteen, niin he lähtevät sitten liikkeelle ja pyrkivät asumaan Euroopan unioniin. Ja siksipä yhteistyö ja vakauttaminen näissä maissa myös taloudellisen ja poliittisen kehityksen nimissä on kyllä pyrkimisen arvoinen asia. Kiitoksia. Edustaja Mamikins, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Vakaus- ja assosiaatiosopimus EUn ja Kosovon, väli, Kosovon välillä on erittäin tärkeä askel kohti Balkanin alueen vakautumista. Ja se on erittäin suuri satsaus kosovan tulevaisuuteen. Toivon mukaan tämä myöskin edistää alueen kehittämistä muutenkin ja parantaa myöskin ihmisoikeustilannetta tuossa maassa, toivon mukaan. Tämän kaiken lisäksi haluaisin todeta, että tämänpäiväinen äänestys on äärimmäinen tär- äärimmäisen tärkeä, koska nyt voimme ottaa huomioon myöskin serbi-vähemmistön tilanteen maan pohjoisosassa. Siis asianmukaista huomiota Tämä sopimus ei tätä kuitenkaan koske. Tämä lähettää Serbialle rauhanomaisen rinnakkaiselon viestin. Entiset ryhmät toivon mukaan voivat asua rauhanomaisesti renkaan siksi äänestin puolesta. Kiitoksia edustaja Kaputo, yksi minuutti. Kiitos paljon. Federica Mogherini allekirjoitustilaisuudessa äh, totesi, että uusi kausi alkaa suhteessa Kosovo ja 28 jäsenvaltion välillä. Tämä sopimus on tärkeää koko alueen vakaudelle ja turvallisuudelle. Se auttaa maata toteuttamaan tarpeelliset uudistukset, jotta maa pääsee kohti kestävää kasvua ja vakautta. Näin myös luodaan parempia investointi- ja talousmahdollisuuksia. Kosovo toteuttaa edelleen modernisointitoimia kansalaistensa paremman tulevaisuuden nimissä. Kosovolla on vielä koko joukko haasteita edessään. Toivonkin näin ollen, että hallitus tekee tarpeelliset rohkeat uudistukset, jotta neuvottelut EUn kanssa voivat jatkua. Kiitoksia Pospisil. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Sedo, ja sen takia Kiitoksia puhemies. Nyt äänestin tämän ehdotuksen puolesta, tämän sopimuksen puolesta. Lukuisat EUn maat ovat tilanteessa, että ne eivät ole tunnustaneet Kosovoa. Mitä edellinen puhuja totesi, tämä kuitenkin auttaa parantamaan alueen vakautta ja lähialueet hyötyvät myöskin taloudellisesta kehityksestä. Tämä tarjoaa myöskin pidemmän aikavälin mahdollisuudet liittyä Euroopan unionin jossakin myöhäisemmässä vaiheessa. Tämä tehtävä ei ole helppo, eikä se nopeasti toteudu. Kosovossa täytyy saada hyvin paljon uudistuksia aikaan ja valtion piirissä. Tämä on aivan selvää, mutta nyt lähetämme selkeän viestin Kosovolle. Kosovo voi tehdä jatkossa läheisempää yhteistyötä EUn kanssa ja se pidemmällä aikavälillä voi pyrkiä EUn jäseneksi. Uskon, että tämä on hyödyksi koko Balkanille ja myöskin Euroopan siksi äänestin puolesta. Kiitoksia edustaja Shogor, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. tämä vakaus- ja assosiaatio sopimus tulee nyt astumaan voimaan. Ja minäkin vetoan niihin viiteen jäsenvaltioon, muun muassa omaani Romaniaan, jotka eivät vielä Kosovaa virallisesti ole tunnustaneet, että sen tekisivät. Samalla Länsi-Balkanin eh, integraatio Eurooppaan on mahdoton, eh, jos ei ole ratkaistu eh, vähemmistöongelmaa ja yhteiselo, rinnakkaiselo ei onnistu. Mm, valitettavasti kokemus on osoittanut, että kauniit sanat eivät riitä jäsenvaltioissa. Vähemmistöjen oikeuksia usein ei kunnioiteta. Kyllä usein on niin, että edes jäsenvaltiot eivät sääntöjä kunnioita – Kyse on kuitenkin 40 miljoonasta Euroopan kansalaisesta, jotka kuuluvat vähemmistöihin. Myös Kosovon vähemmistöt tuntevat oikein hyvin tilanteen. Polchak. Kiitoksia edustaja Polchak, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Oikeus käyttää itsemääräämisoikeutta on yksi tärkeistä oikeuksista, joka kansoilla on ja joka y- kuuluu YK yleissopimukseen ja muihin tärkeisiin sopimuksiin. Esimerkiksi monissa maissa on valtava ongelma, kun ne pyrkivät tämän oikeuden eväämään muilta mailta. Mielelläni tuen tätä sopimusta, sillä mielestäni Kosovo täyttää kaikki tärkeät valtion määritelmät, vaikka tiettyjä kysymyksiä sen suhteen on tullutkin esiin, en tätä kiellä. Mutta en halua tässä vastusta edustajan Morvain argumentteja. Uskon, että kaikilla kansoilla on oikeus löytää tiensä ja Kosovon vakaa tulevaisuus on tärkeä meille. Se on tärkeä maa osallemme, siksi tuen täysin Edustaja puheenvuoro. Siirrymme nyt äänestysselityksiin, jotka koskevat Georgian, Moldova ja Ukraina kanssa tehtyjä assosiaatiosopimuksia. Janoka, yksi minuutti. Thank you, Gian. I... Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä päätösasemaa vastaan. Kun eilen puhuin tästä aiheesta, totesin, että kyse on kaksinaamaisesta pelistä. Donbaskin ja muiden alueiden tapahtumat on mainittu kohdassa 34. Se hyväksyttiin tänään Luganskin ja Donetskin alueet. Mistä alueista nyt puhuttiin? Kuka ovat miehittäjiä? Kyse on paikallisista ihmisistä. He ovat mukana näitä miehittäjiä. Donetskin ihmiset ovat niitä, joita Kiova pommittaa. Siinä on vastustettu tuomittu armeijan toimia ja vastuusta toteutunut vankilaan. Mukana 18-vuotias tyttö Donetskista. Hän mietti kummankin, kummankin jalkansa ja kummankin kätensä, kun pommi räjähti hänen lähellään. Toivottavasti häntä autetaan, jotta hän saisi keinorajat, mutta samantyyppisiä ihmisiä on tuhansia ja tuhannet ovat menettäneet myöskin henkensä. Edustaja Jaar, yksi minuutti. Ei, eh, pardon, eh, no, scusate. Anteeksi, anteeksi. Eh, edustaja Morvai ensin, olkaa hyvä. Magyar ember, Euroopan parlamentin Kiitos puhemies. Minä olen unkarilainen Euroopan parlamentin jäsen. Edustan täällä siis todella Unkaria ja jos ja kun äänestän assosiaatiosopimuksista. Eh, ajattelen ennen kaikkea ihmisoikeuksia. Unkarilaisten eh, Ukrainassa asuvien ihmisoikeuksia. Unkarilaiset, heitä on alueella eh, suuri joukko. Sanaa itsemääräämisoikeus tai autonomia ei saa käyttää. Se Tilanne on siis täysin päinvastainen kuin Kosovossa, josta juuri äsken keskustelimme. Kaikissa merkittävissä Euroopan unionin asiakirjoissa todetaan, että itsemääräämisoikeus on kollektiivinen ihmisoikeus. Tämä on aika yksinkertainen juttu itse asiassa. Ja jos ajatellaan vaikkapa nyt tilannetta, unkarilaisten tilannetta Ukrainassa, jos vihaiseekin sanallakaan autonomiasta, niin tämä johtaa vakaviin, vakaviin reaktioihin ja myös äh, rangaistuksiin. Euroopan parlamentin jäsen muun muassa äh, karkotettiin Ukrainasta. Ukraina ei mitenkään kunnioita autonomiaa tai vähemmistöjen oikeuksia, siksi äänesti vastaan. Paljon kiitoksia. Nyt eh, edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tietystikin voidaan löytää syitä olla hyväksymättä tätä sopimusta ja aina joutuu pohtimaan, miten tehdä. Minä kuulun optimisteen. Minä katson, että talouden yhteistyö on aina parempi kuin Talousarvio ja politiikka, talouden yhteistyö luo myöskin yhteyksiä. Tämä voi auttaa myöskin poliittisen ja talousen kehityksen aikansaamisessa ja parantamisessa, ja tämä antaa myöskin toivoa kyseessä oleville maille. Nyt hieman toistan itseäni, saman, tämän, saman jo Kosovon yhteydessä. Ja nämä ovat jo riittäviä syitä äänestää tämän talousen yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen talouden vakauden puolesta eristäminen on tämän vastakohta. Minä kuulun optimisteihin tässä enkä pessimisteihin ja, ja juuri siksi optimistisesti äänestin puolesta. Tietystikin meidän täytyy seurata tilanteen ja katsoa, mitä loppujen lopuksi tästä jää käteen, mutta tässä olen myöskin osittain samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka tätä kritisoivat. Kiitoksia edustaja Mamikin syksy minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Minä olin esittelijänä ja tein töitä tämän Georgian sopimuksen parissa ja olen seurannut koko alueen tapahtumia. Siksi olin tyytyväinen nähdessäni, että paljon toimia, jotka on käynnissä, jotka saattaisivat lähentää Georgian, Moldovia ja Ukrainaa Euroopan unioniin. Siksi olisi mielestäni suositeltavaa, että saisimme vapaakauppasopimuksen aikaan. Toivon, että ukrainalaiset pääsevät myöskin matkustamaan Euroopan unioniin ilman viisumipakkoa. Vastustin kuitenkin tätä mietintöä, sillä halusin paremmin ymmärtää, miksi näin kovia sanamuotoja käytämme Venäjää suhtaan. Kuvitteletteko te, että Venäjä lukee tämän mietinnön ja sitten ryhtyy pyytämään anteeksi? sen vuoksi. Emme me voi tämän tyyppisiä sanoja käyttää Venäjästä, jos haluamme rakentavaa työtä Venäjän kanssa harjoittaa. <coughs> Edustaja Kaputo, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Assosiaatio- ja vapaakauppasopimus EUn, Georgian, Moldovan ja Ukrainan välillä on tunnustus siitä, miten valtavaa edistystä nämä maat ovat saaneet aikaan 20 viime vuoden aikana. Nämä sopimukset liittyvät tietenkin myös itäisen kumppanuuden ohjelmaamme. Kumppaniemme tulee jatkaa uudistusten tiellä. Kyse on hyvästä hallinnosta, oikeusvaltiosta, jotka sitten johtavat myös talouskasvuun. Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa sen puolesta, että näissä maissa jatkossakin on poliittista tahtoa tehokkaasti koordinoida – toimet yhdessä niin, että saadaan aikaan kansallinen konsensus tarvittavista toimista ja näin saadaan todella kestävät uudistukset hyvälle tielle näissä maissa. Poliittinen johto on merkittävässä vastuussa ja meidän tulee tehdä kaikkemme sen puolesta, että uudistukset oikeusalalla muun ovat aitoja ja että läpinäkyvyys vahvistuu. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pospisil yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä tulen Tsekin tasavallasta ja edustan maata, jolla on traagisia kokemuksia kommunismin ajalta. Siksi minä tuen aina itäisen kumppanuuden hankkeita ja luen kaiken tyyppistä taloudellista yhteistyötä EUn ja entisen Neuvostoliiton valtioiden välillä. Kyse on geopolitiikasta. Venäjä ei koskaan nuku. Sillä on suurena intressinä vahvistaa valta-asemaansa entisissä neuvostotasavalloissa. Tämä nähdään joka ikinen päivä käytännössä. Esimerkiksi kun tarkastellaan Moldovan ongelmia. Siksi on tarpeellista tukea entisiä neuvostotasavaltoja ja nähdä ne kumppaneina, jotka, ja meidän täytyy haluta tehdä yhteistyötä niiden kanssa. Me täytyy pyrkiä parantamaan niiden taloudellista tilannetta, mutta kuten sanoin, minun mielestäni syy tukea tätä mietintöä on geopoliittinen. Meidän täytyy olla kumppani entisille neuvostosavalla, niitä niitä ei työnnetä, sysätä pois Venäjän valtapiiriin. Minuutu Kiitoksia. Edustaja Shodrova, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä tuin tätä päätöslauselmaa, joka käsittelee assosiaatiosopimusta Georgia Moldovan ja Ukrainan kanssa. Minä en tue kuitenkaan kommunistisia puolueita, jotka Moldovan laillisesti valittua hallitusta vastustavat ja Euroopan unionia. Eilen pystyin kiittämään komissiota. Ei kovinkaan usein tapahdu niin, että komission jäsen Haan ja komissio yllättävästi, iloisesta yllättävät minut viisumivapauspolitiikallaan, erityisesti nyt Ukrainaa koskien. Tiedän, että ukrainalaiset ovat erittäin tyytyväisiä tähän ja he, että he odottavat erittäin paljon viisumivapauspolitiikalta. Tämä on jopa rohkaissut heitä toteuttamaan uudistuksia. Siksi haluaisin kiittää henkilökohtaisesti komissiota ja komission jäsentä. Annemans, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kertoa tässä, miksi äänestin tämän sopimuksen puolesta. Kyse ei ole niinkään vapaa kaupasta kuin geopoliittisesta tilanteesta. Tilanne on äärimmäisen vaarallinen ja maita uusutetaan toisiaan vastaan. Euroopan unioni jos se nyt haluaa vapaakauppaa, niin poistakoot sitten myös kaupan äh, Venäjän suhteen. Äh, esimerkiksi Hiefer Hofstadin kaltaiset henkilöt pahentavat asioita entisestään. Eli vapaakauppa kyllä äh, ja mm, itsemääräämisoikeuden tunnustaminen kyllä, mutta ei uudelle kylmälle sodalle. Kiitos sitten edustaja Poltsak minuutti. Mm na okraj poznamenávám, že jsem... Kiitoksia puhemies. Totesin vain, että äänestin tämän assosiaatiosopimuksen puolesta tai sopimusten puolesta. Kyse on todellisesta kysymyksestä. Aina kun puhutaan vapakauppasopimuksesta, ei nyt halua kiistää kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Oikeuksien suojelmista täytyy valvoa, mutta sopimuksessa on kyse paljon muustakin. Meidän täytyy voida meidän ei pidä määritellä sitä, miten toinen valtio itse hoitaa asiansa, olipa sitten kyse vähemmistöstä tai jostakin muusta. Ei tämä ole meidän asiamme. Mutta mitä tulee Moldovaan? Minun täytyy sanoa, että minulla on hieman epäilyksiä tämän sen suhteen. Jatkan siitä, mihin Pospishil päätti puheenvuoronsa. Mä täytyy nyt esittää jotakin kysymyksiä, koska saattaa olla, että joudumme todistamaan sellaista tilannetta, että Venäjän oligarkit taistelevat keskenään Moldovassa ja he ovat mukana hallituksessa ja koalitiossa. Ja osa heistä on, on, on oppositiossa ja tätä tilannetta täytyy seurata tarkalleen. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme vastavuoroisen tunnustamisen tai avun tekstin äänestysselityksiin. Ensimmäisenä Morva, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä lauseke on Keskinäistä puolustusta koskeva lauseke on äh, äärimmäisen tärkeä teksti. On esimerkiksi hyvä, että useat ovat kertoneet totuuden äh, siitä, miten ne viimeaikaisia terroristi-iskuja äh, on käsitelty, esimerkiksi tämä kohta E, ja todella se, että tietojen vaihto ja yhteistyö tiedustelupalvelujen välillä on ollut riittämätöntä. Tässä on sitten toinen päätöslauselmaesitys vihreiltä, jossa viitattiin muun muassa asekauppaan. Eli nyt me olemme vihdoinkin äh, tarttuneet härkää sarvista, alkaneet puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Eli äh, meidän täytyy vastata terroristiuhkaan aidosti. Kiitos sitten edustaja Jurek, olkaa hyvä. E, Kiitoksia puhemies. Meidän yhteinen puolustuslausekkeemme pitäisi ottaa esiin myöskin, kun on kyse solidarisuudesta Naton kanssa, koska kolme neljäsosa EUn jäsenvaltiosta on Naton jäsenvaltiota. Lisäksi se pitäisi ottaa esiin silloin, kun on kyse tärkeimmästä prioriteetista, eli turvallisuudesta. Minä en näe mitään esteettä sille, että 75 prosenttia jäsenvaltiosta on Natossa. En, en näe mitään estettä sille, ettemmekö voisi taata lisää turvallisuutta Virolle tai Latvialle. Mikäli me todellakin pohdimme keskinäistä puolustusta tai yhteistä turvallisuutta, meidän pitäisi toimia tässä aktiivisemmin yhteistyössä Naton kanssa ja pidättyä paperi, paperiksi jääviltä lausekkeilta tai jopa skitsofreenisiltä näkemyksiltä, niin kuin EU-ssa tällä hetkellä tilanne on. Meidän täytyy myöskin me joudumme jatkut hakemaan tukea Euroopan unionin ulkopuolelta ennen kuin pääsemme Euroopan unionin jäseneksi, ja tämä liittoma saattaa olla erittäin hyvä, kun haluamme taata turvallisuutemme liittoman Naton kanssa. Kiitoksia, Mammikin syksy minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hirvittävien viime marraskuun terroristi-iskujen jälkeen, jotka tapahtuivat Pariisissa, Ranskassa tuli ensimmäinen Euroopan unionin maa historiassa, joka halusi tähän artiklaan 42.7 turvautua ja solidaarisuuslausekkeeseen 227. Suurin osa jäsenmaista on vastannut Ranskan pyyntöön. Tämä on aivan ymmärrettävää, sillä on mahdotonta taistella terrorismia vastaan vain yhden maan alueella. Meidän täytyy olla solidaarisia kaikissa suhteissa. Vaikuttaa myöskin siltä, että meidän pitää kiinnittää huomiota järjestelmään, jonka kautta turvaudumme artiklaan 42, jos tarpeen, sillä niin hirvittävä kuin se onkin samantapaista, saattaa tapahtua muissakin maissa. Kiitoksia edustaja Kavuto, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Solidaarisuus, tuki ja tietenkin toinen toisensa tukeminen kuuluvat EU-jäsenvaltioiden perusarvoihin ja tästäpä syystä voimme olla tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Jäsenvaltiot ovat valmiit antamaan tukensa toisilleen, niin kuin nyt todella Pariisin iskujen jälkeen nähtiin. Kuitenkin nyt, jotta tämä tuki olisi tehokasta, meillä ei vielä ole te- tehokkaita toimintamalleja ja Mogherinihan on nyt sitoutunut siihen, että hän määrittelee tämän tuen paremmin, jotta päätökset voidaan tehdä nopeasti ja voidaan näin rientää jäsenvaltion avuksi, jos sitä vastaan on hyökätty. Toivon, että tästä tulee todellinen katalysaattori uudistuksille niin, että voimme tasoittaa tietä myös yhteiselle ulkopolitiikalla, muun muassa Syyriassa ja Lähi-idässä, jossa tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa. Kiitoksia edustaja Pospisil, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Totta kai minäkin äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Minäkin nimittäin uskon, että me käymme nyt taistelu terrorismin vastaan ei pelkästään Ranskassa, jossa tehtiin viime marraskuussa hirvittäviä iskuja, vaan kyse on koko eurooppalaisesta sivilisaatiosta, joka taistelee terrorismin vastaan EU niin ikään. Nyt ensimmäistä kertaa ollaan käyttämässä artikla 42 mukaista välinettä. Mutta kuinka tämä sitten pistetään täytäntöön? Tähän tämä päätösasema viittaa. Tämä artikla ei säijä pelkäksi sanahilinäksi se, että puhutaan yhteisestä puolustuksesta, keskeisestä puolustuksesta, se pitäisi, täytyy myöskin toteuttaa. Esimerkiksi Malin operaation yhteydessä. Mali tietenkin oli Euroopan unionin ulkopuolella. Wolf, yksi minuutti. Join. Vuonna 1975 britit äänestivät ähm, vapaa-kauppa-alueeseen liittymisestä. Ja nyt me äänestämme kansanäänestyksessä siitä, haluammeko me pysyä Euroopan unionin jäsenenä vastavuoron puolustuslauseke tai eurooppalainen armeija tulee kyllä ottamaan päätöksen taas. Me liityimme vapaakauppa-alueeseen, emmekä mihinkään imperiumiin. Emme me halumme liittyä sellaiseen organisaation, joka haluaa rajojaan levittää tai joka haluaa vehkeillä Amerikan ja Naton kanssa. Euroopan unioni ei ole onnistunut turvallisuutta tarjoamaan. Euroopan unioni haluaa luoda sotilaallisen päämajan, armeijan, minä olen äänestänyt sitä vastaan, että Euroopan unionilla olisi mahdollisuus toimia imperiumina, jolla on oma armeijansa. Minä uskon vapauteen, demokratiaan ja kansallisvaltioon ja uskon, että Britit, Britit tulevat äänestämään unionista poistumisen puolesta, sillä hekin haluavat tätä. Kiitoksia. Nyt esityslistan mukaisesti me siirrymme äänestysselityksiin koskien Euroopan unionin painopisteitä YK on ihmisoikeusneuvoston kokouksessa vuonna 2016. Morva, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Kun puhutaan eh, UNHCRn eh, prioriteeteista, en voinut äänestää ehdotettujen puolesta, koska kaikissa päätöslauselmaesityksissä korostettiin sitä, että on erittäin tärkeää varmistaa kansalaisten oikeudet, taloudelliset oikeudet, sosiaaliset oikeudet ja e, julistaa ne rikkomattomiksi. No näin tietenkin on, mutta minä olen ollut nyt tämän parlamentin jäsen kuuden ja puolen vuoden ajan ja olen todistanut omassa maassani Unkarissa ja nyt e, viimeksi sitten Puolassa – sen, miten niitä on syytetty arvojen eh, tai oikeuksien rikkomisesta, mutta kukaan ei ole koskaan kysynyt, miten on mahdollista, että sairaanhoitaja tai palomies Unkarissa ansaitsee vain 20 prosenttia siitä palkasta, jonka eh, länsi-eurooppalaiset kollegat ansaitsevat. Kun on ensin hoidettu omat tontit kuntoon, niin sitten voidaan lähteä muualle yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me vasemmistossa vaadimme Euroopan unionilta, että se eh, puolustaa Euroopan parlamentin hyväksymiä kantoja, eli että ihmisoikeusrikkomukset Länsi-Saharassa tutkitaan ja että Marokon kuningas vapauttaa Saharan Äh, vangit ja että he vetäytyvät Länsi-Saharan miehitetyiltä alueelta. Me emme voi sulkea silmiämme tilanteelta, joka tulee päivä päivältä yhä vakavammaksi ja Marokon annetaan tehdä mitä se haluaa. Viimeksi hän nyt sitten kymmenet ihmisoikeustarkkailijat Norjasta ja Ruotsista äh, karkotettiin alueelta Marokon toimesta. Tätä emme voi hyväksyä. Espanjan tulee myöntää Hasana Ailalle poliittinen turvapaikka. Ja lopuksi toteaisin, että Euroopan parlamentti on täysin solidaarinen työttömien nuorten äh, saharalaisten suhteen, jotka nyt ovat joutuneet äh, turva- turvautumaan nälkälakkoon miehitetyllä alueella. Kiitos. Kiitoksia edustaja Juurek. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kahden viimeisen vuoden aikana slovakiset, slovenialaiset ja kroatit ovat äh, järjestäneet kansallisia kansanäänestyksiä, jotka liittyvät äh, perheen luonnolliseen kokoonpanoon. homosuolisen liikkeen vaatimuksesta. Samantapaisia sääntöjä löytyy Unkarin, Puolan ja Liettuan perustuslaista. Mutta kuitenkin tänä päivänä jälleen kerran Euroopan parlamenttiäänestyksessä tuki tällaisia, tällaisia vaatimuksia sen sijaan, että maidemme näkemykset olisi esitetty YK, olisi kunnioitettu kansallisten kansanäistysten tuloksia. Tästä kaikesta huolimatta Euroopan unioni, Euroopan parlamentti haluaa, että meitä muutetaan. Ei meitä edusteta, vaan meitä halutaan muuttaa suurin uhka demokratialle on Euroopan unionin oma politiikka. Edustaja Mammikins, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt ja niiden oikeuksien loukkaaminen. Samat oikeudet koskevat naisia, lapsia ja niin edespäin. Tämä vain osoittaa, korostaa, että on erittäin tärkeää toimia aktiivisesti YKssa, YK on ihmisoikeusneuvostossa. Meillä on universaaleja arvoja olemassa, jotka pitäisi ottaa huomioon. Niitä pitäisi todellakin kunnioittaa. Mutta haluaisin olla melkoisen kriittinen nyt UNHRCtä kohtaan, sillä siellä eräät alueet dominoivat jäänestyksissä, liittoutuvat eräät näistä liittomusta esimerkiksi koskevat Israelia, Saudi-Arabia saattaa päästä tällaisen liittooman vuoksi esimerkiksi puheenjohtaja-asemaan. Se on Israelia vastaan. Äh, äh, Kiitos puhemies. Sallittehan, että lyhyesti selitän, miksi en äänestänyt puolesta, mitä tulee EU-prioriteetteihin UNHCRn 2016 ohjelman suhteen. Tämä sisältää asioita, jotka eivät ole oman tuntoni mukaisia. Kun ajatellaan tätä ultraliberaalia ajattelua, suunnittelua, niin äh, mitä tulee esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden äh, hoitamiseen, niin aborttia halutaan käyttää äh, ratkaisuna kaikenlaisiin <laughs> ongelmiin. Ja valitettavasti jouduin vähemmistöön, kun halusin myös vedota siihen, että Äh, Israelin äh, miehitysalueilla äh, epävakautta rauhan mahdollisuuksia. Siksi en voinut äänestää puolesta. Siirrymme nyt äänestysselityksiin koskien äänestyksiä vetomusvaliokunnan toiminnan osalta vuonna 2014. Edustaja Morvai, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Mietintö, joka liittyy vetomusvaliokunnan toimintaan, oli oikein mielenkiintoinen. Sanoin jo keskustelunkin yhteydessä, että vain yksi yksinkertainen puolen sivun vastaus saatiin 15 sivuiseen unkarilaisten esittämään vetomuksen. Ihmiset olivat kärsineet Kiinan lainoista, heitä oli petetty. Olen itse ollut lakimies vuosikausia. Olen varma, että mikä tämä 15 sivuinen asiakirja olisi toimitettu jollekin tavalliselle vastaanottovirkailijalle. Hänkin olisi saanut pätevämän vastauksen aikaiseksi kuin se, joka toimitettiin näille ihmisille vetämysvaliokunnan toimesta. Tämä minun mielestäni on uusi esimerkki uudesta EUsta. Tämä on mustaa huumoria. Sanotaan, että nyt tehdään työtä kansallisten elämän parantamiseksi mukaan mutta mikäli tämä on se tapa, jolla toimitaan vetomusten yhteydessä, niin tällä tavalla ihmiset sitten, tämän valoisesti ihmiset arvioivat Euroopan unionia. Ihmiset täytyy olla oikeus esittää vetomuksensa vetomusvaliokunnalle koko Euroopan unionin, mikäli se on tarpeen. Norevoli Dalli non c'è. Kiitoksia. Edustaja Dalli ei ole paikalla, joten äh, seuraavana puheenvuoron saa Benito Silvaga, yksi minuutti. Muchas gracias, señor presidente. Desde Podemos me olemme äänestäneet puolesta. Äh, pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että Euroopan kansalaiset voivat osallistua poliittisiin prosesseihin myös tätä kautta. Espanjastahan äh, vuonna 2014 tuli 449 vetomusta enemmän kuin mistään muualta Euroopan unionista, ja tämä osoittaa Eh, miten tärkeänä espanjalaiset tätä pitävät. Eh, erityisesti vetoomuksia tuli liittyen ympäristökysymyksiin, kuten esimerkiksi eh, liuskekaasun poraamiseen ja vain mitä tulee eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin, 31 vain eh, kolme on otettu käsittelyyn ja vain yksi on saanut komission liikkeelle. Tämä osoittaa, että Euroopan unioni ei kuuntele kansalaisiaan. Meillä on oltava aidosti osallistuva demokratia. Se on mahdollista. Kiitos. Prego, Kiitoksia edustaja Jaar, yksi minuutti, Kiitos puhemies. Kaksi asiaa vetomusvaliokunnan koordinaattorina kansanpuolen nimissä. Ensin olen tietysti iloinen siitä, että tämä mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä Euroopan parlamentissa. Tämä on hyvä merkki. Tämä rohkaisee myöskin jatkotyössä. Toiseksi minun täytyy suoraan sanottuna tunnustaa, että eräs, eräs asia minua, minua ärsytti. Tämä oli tarkistus jonka mukaan pitäisi enemmän enemmän saada henkilökuntaa vetosuunnitelmalla. Ei nyt kyse siitä, ettenkö tuntisi valiokunnan sihteeristä. Minua ärsyttää se, että kaikki asiantuntemus tässä on vaarassa ja kaikki ne ongelmat, joita muillakin valiokunnilla on henkilökunnan saamiseksi. Ei tämä ole reilua. Minun mielestäni, mikäli toden teolla halutaan kunnollisia tutkimuksia, niin toivoisin, että Euroopan parlamentissa jäsenet, jotka edustavat muita valiokuntia, olisivat toimineet toisin. Tämä ei ole ärsytti, mutta siitä huolimatta olen erittäin iloinen siitä, että tämä äänestettiin suurella enemmistöllä ja se hyväksyttiin. Andrea, per un minuto, pre. Kiitoksia. Edustaja se yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Vetomusvalio Kunta on tärkeässä roolissa. Se arvioi kansalaisten vetomuksia, kunhan ne ovat Euroopan unionin toimivallan alaa. Vuonna 2014 vetomusten määrä oli matalampi kuin aikaisempana vuonna, mutta kaiken kaikkiaan ajan myötä vetomusten määrä on noussut. Se on hyvä asia. Se tarkoittaa, että kansalaiset tuntevat yhä paremmin ne asiat, joita Euroopan unioni ja toimielimet tekevät. Meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että noin 40 prosenttia vetoomuksista tulee hylätyiksi. Niitä ei voida ottaa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät tunne kyllin hyvin mistä, sitä, mistä vetomuksessa on kyse. Ihmiset eivät siis ymmärrä, mitä Euroopan parlamentti tekee työssään. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy kampanjoida enemmän ja levittää tietoa. Meidän täytyy kertoa ihmisille vetoomusmahdollisuuksista. Paljon kiitoksia. Pääsimme äänestysselitysten ja äänestyslistan päätökseen tältä osin. Keskeytämme istunnon kello kolmeen asti.